uskon, että me kaikki, tai ainakin valtaosa meistä, haluaa sitten olla paikalla valetassa, kun tämän virasto avataan ja voimme aloittaa työmme. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy, mutta kuitenkin haluaisin vielä kommentoida, että tämä ei ole mikään neutraali kysymys. 14 vuoden ajan olin itse saanut nauttia turvapaikasta. Hallit Ranskassa, Itävallassa ja Belgiassa. Ja haluaisin nyt lämpimästi kiittää näitä maita. Ja vaikkakin tästä on jo aika yli 40 vuotta. Eli keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan sitten toukokuun ensimmäisellä viikolla. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin esityslistalla. Kirilovin mietintö. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja kohesiorahastoa koskevat yleiset säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten yksinkertaistamiseen. Kollega Kirilov on esittelijä tämän mietinnön osalta. Ja hän on yksi niistä, joka on jäänyt jumiin maahansa liittyen lentoongelmiin. Ja näin ollen Konstans Krell esittelee meille tämän mietinnön. Ja Krell, teillä on neljä minuuttia aikaa esitellä tämä Kirilovin mietintö. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank, äh, Herr Kiitokset, puhemies. On valiteltavaa, ettei herra Kirlov itse voi asiaa esitellä, sillä hän on kovasti nähnyt vaivaa tämän mietinnön eteen asiassa, joka unionin alueelle ja kansalaisille on erittäin tärkeää. Ja siksi lähden liikkeelle hänen muistiinpanoistaan ja siksi käytän englantia tässä eh, puheenvuorossani. Bulgariahan en pysty puhumaan, mutta eh, kuitenkin edustan häntä eh, tässä niin sanatarkasti kuin mahdollista. No niin, hyvät kollegat, hyvä puhemies, on hyvä, että tänään voimme käsitellä näitä tärkeitä tarkistuksia aluekehitysasetuksessa. Nämä ovat tärkeää osa sitä ponnistusta, jota nyt tehdään EU-tasolla ja jäsenmaissa, jotta talouskriisistä päästäisiin eroon. Nämä ovat jatkoa viime vuonna hyväksytyille asiakirjoille. Kohesio. I'm to... Um, yeah. You see the... the... Niin Kostat, tulkit viestivät, että että sinun pitäisi puhua hiukan hitaammin, koska muuten he eivät pysy perässäsi. Eli se vain tiedoksi. That's so quick. No, en nyt yleensä kauhean nopeasti puhu. No niin, tärkeää, että neuvosto ja parlamentti eh, yksinkertaistavat näitä määräyksiä ja yksinkertaistavat pääsyä rahastoihin silloin, kun niitä jäsenmaat erityisesti tarvitsevat. On hyvä, että parlamentin ehdotukset yksinkertaistamiseksi pitkälti on hyväksytty. Olen vakuuttunut siitä, että uudet muutokset perusasetukseen, jotka yksinkertaistavat joitain eh, menettelyjä, ovat hyvä ehdotus. Näin vähennetään liiallista hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa ja epäselviä määräyksiä. Saadaan lisättyä avoimuutta ja valvonnan mahdollisuutta. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että voidaan pitää huoli siitä, että EU-varat käytetään kunnolla. Tästä yksi esimerkki. Kun artikla 88 muutetaan, jäsenmaat pyrkivät pystyvät paremmin korjaamaan virheitä ennen kuin EUn valvovat viranomaiset ne huomaavat. Tässä tarkoitan sitä, että jäsenmaa ei menetä varoja, vaan pystyy käyttämään ne uudelleen muihin hankkeisiin. Ja toinen tarkistusryhmä koskee varainhoitohallinnointia ja nimenomaan maita, joihin vuoden 2010 kriisi eniten eh, kohdistui. On mahdollista käyttää vuoden 2007 varoja hankkeisiin, joita vielä pää, päivämäärään mennessä ei ollut täytäntöön pantu. Nämä ovat tärkeitä siksi, että näin voidaan hyödyntää varoja mahdollisimman hyvin. Ja nämä, tämä on selvä solidaarisuuden osoitus. Tällä tavalla saadaan jäsenmaille uusia varoja ja se helpottaa kriisistä ulospääsyä lähdetään liikkeelle siitä, että voidaan luoda uusia hankkeita. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan investointeja, infrastruktuuria ja uusia työpaikkoja ja ihmisten mukautumista eh, muutoksiin. Tarvitaan kumpaakin eh, muutosta ja niistä on hyötyä, jos ne oikealla hetkellä täytäntöön pannaan mutta lopullinen hyväksyminen on vielä jäänyt tekemättä. Valitettavaa on, että neuvoston asian päätöksestä tekeminen lykkääntyi silloin, kun se oli vastaamassa asetuksen muuttamisesta. Nyt kun parlamentilla on samat valtuudet kuin neuvostolla, en usko, että lykkäämme enää tämän pitkään käsitteillä olleen esityksen läpivientiä. Ja omissa nimissäni vielä haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet työstämässä tätä asiaa myös budjetti- ja työllisyysvaliokunnissa. Ja mielestäni on oikein hyvä, jos toukokuun täysistunnossa voimme hyväksyä kyseisen mietinnön. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission Han. Ja toivotamme hänet tänne tervetulleeksi. Eli Han, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Arvoisa rouva Krell, kiitoksia tästä mietinnöstä. Ja pyytäisin, että välitätte Kiriloville kiitokseni, koska tiedän, että hän on vaikuttanut hyvin vaikuttavasti siihen, että näin pikaisesti on voitu käydä läpi nämä kysymykset ja mielestäni nämä ehdotukset tämän asetuksen muuttamiseksi ovat sellaisia, että toivottavasti niitä voidaan enemmistöllä tukea täällä parlamentissa. Ja toivottavasti näitä kohtia voidaan myöskin panna nopeasti täytäntöön ja Tämä osoittaa, että toimielimet ovat käyneet hedelmällistä keskustelua, neuvosto, parlamentti ja komissio. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että yhteistyö toimii. Ja nyt me seuraamme sitten ensinnäkin, millä tavalla voidaan pitkäaikaisesti yksinkertaistaa sääntöjä ja sitten lyhyellä aikavälillä – voidaan vaikuttaa siihen, että kukin jäsenvaltio, joka on, jotka ovat eniten kärsineet talouskriisistä, ja me hyväksymme neuvoston kompromissiehdotuksen, ja se on myöskin saanut parlamentin valtaosan tuen taakseen. On tärkeää, että me toimimme nyt nopeasti ja saatamme tämän ohjelman alulleen. Yleistavoite on se, että voidaan vauhdittaa hankkeiden täytäntöönpanoa. Meidän tulee myöskin yksinkertaistaa niitä. Ja äskettäin saimme ensimmäisen strategiaraportin ja katsoimme, mitä ensimmäisellä ohjelmointikaudella ei ole tehty parhaalla mahdollisella tavalla, missä ollaan toimittu hyvin. Ja täytyy todeta, että kysymys joka liittyy monimutkaisiin sääntöihin, on sellainen, johon pitää puuttua. Ja sitten meidän tällä ohjelmakaudella pitää vielä toimia entistä tehokkaammin. Ja sitten mitä me voimme tehdä? No pari esimerkkiä ihan lyhyesti. Meidän täytyy yhtenäistää näitä kynnysarvoja suurien hankkeiden osalta – 50 miljoonaa euroa. Ja sitten yksinkertaisempi sääntely toiminnallisissa ohjelmissa ja kun tarpeellista, ja tämäkin on tärkeä kohta kriisinhallinnassa. Ja meidän pitää myöskin lisätä energiatehokkuustoimia rakennuksissa ja rakennusten saneerauksessa. Tämä ei ole pelkästään energiansäästöä, Tämänhetkinen säännöstö liittyy näiden viiden maan maksuongelmin, Romania, Unkari ja Baltian maat. Ja tällä tavalla meidän pitäisi vauhdittaa näiden varojen käyttöä lisäämällä joustavuutta. ...750 miljoonaa euroa on varattu tähän, ja esimaksu on myöskin otettu mukaan ja tämän avulla monia hankkeita voidaan toteuttaa nopeammin. Ja tässä yhteydessä jo vuonna 2009 myönnettiin 6,2 miljardia euroa esimaksuina. Ja tämä osoittaa, että rakennerahastot eivät alun perin ja tulevaisuudessakaan ole mitään kriisinhallintavaroja, mutta siitä huolimatta silloin, kun on tarpeen, voimme toimia joustavasti ja myöskin sitten kriisin aikana voimme mahdollisuuksien mukaan toimia tämän mukaisesti. Ja kiitoksia ja odottelen nyt innolla keskustelua. Kiitoksia komission jäsen. Sitten meillä on puhujia, jotka puhuvat budjettivaliokunnan nimissä, mutta täällä nyt ei ole, ainakaan hän ei ole omalla paikallaan. Kosmanis ei taida olla salissa. Onko Bastos paikalla? On, eli Bastos saa kahden minuutin puheenvuoron työllisyysvaliokunnan nimissä. Senhor presidente, caros colegas, senhor comissário, como Kiitokset, puhemies. Hyvä komission jäsen. Työllisyysvaliokunnan varjoistellen haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää, vaikka hän ei nyt itse olekaan täällä paikalla. Hän on varsin eh, hyvin nostanut tässä tärkeimmät tavoitteet esille ja haluaisin kiittää myöskin Rauha eh, Grelias että Hänen hyvin tämän asian esitteli. Tämä muutos johtaisi siihen, että kohesio- ja sosiaalirahaston ohjelmamenettelyt helpottuisivat. Ja tämä johtaa sitten tarvittaviin toimiin ja näin on mahdollista saada varat nopeammin käyttöön. Esimerkiksi työttömyysluvut ovat valtavasti kasvaneet. Työttömiä on neljä miljoonaa enemmän nyt kuin vielä vuosi sitten. Ja tämänkin vuoksi on erittäin tärkeää, että kohesiorahaston varoja voidaan hyvin hyödyntää, sillä se on tärkein tukilähde, kun ajatellaan taloutta ja varsinkin PK-yrityksiä. PK-yritykset toimivat Euroopan talouden moottorina ja moottorina myöskin kun kestävästä eh, kehityksestä ja hyvistä työpaikoista ja niiden säilymisestä puhutaan. Ja kohesiopolitiikassa käytetty käytettävät eh, menettelyt. On tärkeää, että niitä yksinkertaistetaan, koska näin voidaan ohjelmia hyödyntää paremmin ja tästä on hyötyä alue- ja paikallistaholla. Tarvitaan selkeämpiä, vähemmän byrokraattisia määräyksiä ja sellaisia, jotka mahdollistavat eh, ohjelmien mukautukset uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten kollegat, jotka puhuvat poliittisten ryhmien nimissä. Viisi kuudesta ryhmästä ovat nyt naisten edustamia, mutta en nyt näe paikallaan Oko niitä. Hän ei paikallaan, mutta hän on kuitenkin salissa. Eli hän puhuu siis kansanpuolueen nimissä ja hänellä on kaksi minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission ja sen haan, hyvät kollegat. Nyt kun kuukausien aien kollegiallisesti on tehty rakentavassa hengessä työtä esittelijä Kirilovin kanssa, haluaisin tässä yhteydessä häntä todellakin kiittää. Samassa yhteydessä haluan korostaa työn laatua jota on tehty tässä yhdessä neuvoston kanssa ja erityisesti Espanjan puheenjohtajavaltion kanssa. Tämä on sitäkin merkittävämpää, kun tänä iltana keskustelemme asetuksesta, jonka toimenpiteitä on jo odotettu miljoonien taholta. Kentällä olen varma, aluepolitiikka ja se, mikä parhaiten konkretisoi EUta alueilla Euroopassa. Kuitenkin tarkoituksena auttaa näitä alueita. Kuitenkin se nähdään usein monimutkaisena säännöstönä. Siksi onkin aika muuttaa kuvaa aluepolitiikasta yksinkertaistaen syvällisellä tavalla käyttösääntöjä Euroopan kohesiorahaston miljardit ovat kansalaisten palveluksessa ja käytössä. Nyt me alamme toteuttaa toimia, joita on odotettu kun ajatellaan vielä sosiaalista taloudellista kriisiä, jonka kaikki tällä hetkellä hyvin tietävät ja sen kokevat. Jos minun pitäisi vain ottaa esille joitakin kohteita tästä tärkeästä tekstistä, niin sanoisin, että se suo meille enemmän joustavuutta ja lisää solidaisuutta Euroopassa, enemmän joustoa, koska yksinkertaisemmin toimet, joita on ehdotettu, mahdollisesti sen, että voidaan vähentää tiedon määrää, joka pitää antaa, on vähemmän kontrollia, enemmän joustavuutta hankkeessa, jossa saadaan varoja, mutta suurempaa solidaarisuudesta on myös kysymys, koska poikkeustoimin on ryhdytty, kun taistellaan talouskriisiä kohtaan annetaan en, ennakkorahoitusta, niin kuin täällä on sanottu, ja lasketaan tämä uudella tavalla. Tästä äänestetään toukokuun alussa, ja silloin me saamme aikaan suurta tukea eurooppalaisten rahastojen hyvin edunsaajille ei pidä unohtaa, että vielä on kuitenkin paljon tehtävää, mitä tulee yksinkertaistamiseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Kadenbach, kaksi minuuttia. Herzlichen Dank. Kiitos, hyvä puhemies, komissaari ja arvon jäsenet. Komission jäsen varsin hyvin toi esiin sen, mistä tässä on kyse. Eli avun saaminen nopeasti ja tehokkaasti perille. On nopeutettava ohjelmien täytäntöönpanoa ja tämä kolmas uudistus ähm, nyt asetuksen tiimoilta lähti liikkeelle talouskriisin myötä ja tämän uudistuksen myötä varojen nopeampi saanti tulisi mahdollistua rakennerahastoista on ollut hyötyä, kun on ajateltu alueiden laatua työpaikkojen ja elinolosuhteiden osalta. Ja Euroopan unionin solidaarisuutta nytkin tarvitaan, kun tällä hetkellä halutaan puuttua kriisin hoitamiseen. Tarvitaan joustavuutta ja solidaarisuutta näitä kriisin vastaisia toimia tarvitaan ja ne ovat osoitus solidaarisuudesta ja tarvitaan myöskin joustavia ennakkomaksuja, jotta mahdollistuu työpaikkojen saanti jatkossakin. Rova Krell tässä esittelyssä jo totesi asetuksen hyväksymismenettelyssä on ollut paljon viiveitä ja kun tältä kannalta asiaa tarkastelee, niin tulevaisuuden koheesiopolitiikan tulisi olla sellaista, että menettelyt ja tekniset aspektit eivät estä nopeaa tehokasta aluepolitiikan täytäntöönpanoa. Näin voin tukea niitä esityksiä, jotka tässä on tehty, eli että eh, rakennerahastoasetuksen muutokset olisi saatava läpi nopeasti. Kiitos. Kiitoksia sitten liberaaliryhmän nimissä. Manesku. En nyt näe häntä paikallaan. Hän ei taida olla ollenkaan salissa. Eli sitten siirrymme vihreiden edustajaan Schröter. Hänellä on kolme ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Puhutaan nyt ihan selvästi. Yksinkertaistaminen, jota kaikki niin ylistävät, tähän liittyy suuria laitoksia, joista ei puhuta asetuksessa, mutta tässä puhutaan 25 miljoonasta mutta kyseessä onkin 15 miljoonaa. Eli hankkeille, jotka ovat alle 50 miljoonaa, komissio ei ole tehnyt mitään kustannusanalyysejä, ja tämä merkitsee ehkä, että tällaista analyysiä ei enää tarvitakaan. Toisin kuin tähän mennessä, ei myöskään ole enää tarkistettu, ovatko tällaiset hankkeet EU-ympäristölainsäädännön mukaisia – Näissä hankkeissa, näissä osa rahoitetuissa hankkeissa ei ole tarkistettu, onko järkevää langettaa kansalaisille näin suurta taakkaa ja missä suhteessa nämä ovat todellisen hyötyyn. No, pankeille tämä on hyvin houkutteleva liiketoimi, koska ensimmäisenä vuosina he voivat veloittaa suuria maksuja. Ja siksi aikaisemmin vaatimuksena oli, että näitä varoja käytetään tehokkaasti. Ja siksi me vihreät katsomme, että suurien hankkeiden tarkistamista pitää vahvistaa eikä heikentää, niin kuin tässä on ehdotettu. Ja siksi me vastustamme sitä, että tätä tarkistusrajaa nostetaan. Ja lisäksi pitäisi kustannushyötyanalyysi ja yhdenmukaisuus EU-lainsäädännön kanssa pitää varmistaa. Edelleenkin asetus kärsii siitä, että suurhankkeet saavat rahoitusta vain viideksi vuodeksi. Ja me vihreät olemme siksi asetuksen osalta pyytäneet pidennystä kymmenen vuoteen ja meidän pitää myöskin tukea kestäviä työpaikkoja näillä alueilla. Näillä alueilla on hankkeita, joihin on käytetty eurooppalaisia varoja ja viiden vuoden jälkeen toiminta saattaa loppua ja esimerkiksi Nokian toiminta Westfalenissa osoitti, mitä voi käydä, kun tällaista näin tukia käytetään väärin. Ja tästä näkökulmasta meidän pitää pitää kiinni tästä viiden vuoden kestävyyslausekkeesta, eikä niin kuin on nyt ehdotettu vain kolmea vuotta. Me vihreät vastustamme sitä, että yhdistetään suuria investointeja ilman tarkistuksia ja liian lyhyt kesto. Tämä edistää sitä, että varoja tuhlataan ja eurooppalaisia verovaroja haaskataan ja me emme tätä tue. Mikäli tarkistuksemme eivät mene läpi, me emme voi tätä mietintöä hyväksyä. Ja me pyydämme myöskin nimenhuutoäänestystä ja voimme myöhemmin näyttää, kuka äänesti miten ja kuka sitten haluaa heittää kansalaisten rahoja kaivoon. Kiitoksia. Ja sitten Van Nistelrooy näytti sinistä korttia. En tiedä, pelaatteko te nyt tätä sinistä korttia, koska on tiettyjä kollegoita, jotka eivät tunne näitä sääntöjä ja näyttävät sinistä korttia ja haluavat menettelyn vailla puhujalistaa, mutta Van Nistelrooy varmaan tuntee säännöt hyvin ja hän näyttää sinistä korttia, koska hän haluaa tehdä Schroederille kysymyksen. Onko näin? Selvä. Eli Schröter, sopiiko teille, että Van Nistelrooy esittää teille kysymyksen? Kyllä. Eli Van Nistelrooy, teillä on nyt mahdollisuus esittää kysymys. Schröter, Schröder zei... Puheenjohtaja, minulla on yksi kysymys. Esitellään äh, tässä hän otti vain kielteisen kannan. Siksi esitänkin kysymykseni, eikö juuri viranomaistoiminnan hajauttaminen tässä strategian yhteydessä Eikö se juuri tämä hajauttaminen mahdollista sitä, että todellakin voidaan var, varmistaa yhteisrahoitus ja valtiot kantavat vastuussa? Miksi me suhtautuu näin negatiivisesti? Ei ole mitään syytä lykätä tämän ehdotuksen hy- hyväksymistä ja ainakaan tämän argumentin pohjalta. Kiitoksia. sitten Schröter, voisitko vastata ihan lyhyesti? Kiitos puhemies. Niin vastaan mielelläni tässä puhutaan siis suurhankkeista, joiden investointeja helpotettaisiin, eli 50 miljoonaan euron investoinnit. Tähän saakkahan olemme näitä valvoneet. Meillä on ollut vastuu näistä verovaroista ja näin tulisi mielestäni jatkossakin olla suurhankkeiden osalta, sillä kokemus on osoittanut, että yli suuriin investointeihin on ryhdytty, mutta sitten kansalaiset joutuvat kantamaan taakan loppujen lopuksi intervenir ahora el... Kiitoksia. Seuraavaksi Blasak, joka puhuu EKR-ryhmän nimissä. Onko paikalla? Kyllä. Panové, debatujeme zde kompromisní návrh změny nařízení. Me keskustelemme nyt kompromissiehdotuksesta liittyen tähän asetukseen, ja tarkoituksena on yksinkertaistaa eurooppalaisten varojen käyttöä. Yhteinen tavoitteemme on se, ja tämä tavoite pitää muistaa, kun keskustelemme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2014 jälkeen. Nämä tarkistukset liittyvät suurhankkeisiin ympäristöalalla, infrastruktuureissa, jotka luovat voittoa ja jotka johtavat energiatehokkuuteen ja jotka liittyvät e- uusiutuvien energialähteiden käyttöön rakennuksissa. Tässä ei ole mitään vallankumouksellisia muutoksia varojen käytön suhteen, koska me emme voi ottaa käyttöön mitään tällaista. Me voimme vain muuttaa tämänhetkistä järjestelmää. Ja kyseessä on kompromissi, ja siksi haluaisin ilmoittaa teille, että minä tuen Unkarin ehdotusta. Unkarian haluaisi käyttää erityistä välinettä kohesiorahastossa – mitä tulee uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energiatehokkuuteen. En halua mitään takautuvia toimia, jotka liittyisivät maksujen erittämiseen, koska tuet pitäisi hyväksyä vuonna 2010, mutta kaikki varat olisi pitänyt palauttaa budjettiin vuoden 2009 lopussa. Eli meidän täytyy selvittää kaikki tekniset kysymykset tämän ehdotuksen suhteen, mutta kompromissiin on päästy ja siksi meidän pitää nyt päättää tämä keskustelu. Mielestäni tärkeää on se, että yksinkertaistamme eurooppalaisten rahastojen käyttöä. Näistä päätetään täällä Strasbourgissa ja tämä pitää näkyä myöskin todellisuudessa eri jäsenvaltioissa. Ja siksi meidän täytyy tehdä kovasti töitä alueillamme ja haluaisin kiittää kaikesta työstä, jota Tsekin aluekehitysministeriö on tehnyt. Ja tänä vuonna on tehty lainsäädännöllisiä muutoksia ja niiden kautta voimme sitten käyttää näiden rahastojen varoja. Tämä liittyy rahoitussuunnitteluun, hallintoon, valvontajärjestelmiin ja myöskin epäsäännöllisyyksiin. Terminamos el turno. Kiitoksia. Tässä olivat poliittisten ryhmien edustajat. Ja vielä Ernst puhuu GUE-ryhmän nimissä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitokset. Minäkin edustan pitkälti kollega joka itse pääsi paikalle. Pari kommenttia. Ensinnäkin rakennevarojen käytön yksinkertaistaminen. No tämä on hyvä ehdotus. Tässä ehkä on vielä kritisoitavaakin, niin kuin Ravansorella totesi, mutta ei tältä puolelta kuitenkaan taaksepäin voi mennä ja yksinkertaistamisehdotukset ovat todella tervetulleet. Ja on tärkeää, että asetusta täytäntöön pannaan riittävän nopeasti. Tässä on nyt jo hukkaantunut paljon aikaa. Kompromissi ei välttämättä ole sitä, millaiseksi me sen olisimme halunneet. Komissiohan teki toisenlaisen ehdotuksen jossa esitettiin sataprosenttista eh, välimaksukorvausta tietyllä ajanjaksolla poliittisia toimenpiteitä varten, mutta tämä ehdotus eri syystä johtuen ei mennyt läpi ja Regi-valiokunnassa asiaa laajalti käsiteltiin. Ja meidän tulee nyt miettiä, onko kuitenkin tehty tarpeeksi, jotta voidaan täytäntöönpanna se, mitä komissio viime vuoden kesäkuussa esitti, eli yhteiset ponnistelut työpaikkojen turvaamiseksi ja nämä vastatoimina talouskriisille. Ja tavoitteenahan oli todellakin voida hyödyntää rakennerahastovaroja paremmin kriisin voittamiseksi. Ja nimenomaan tässä sosiaalirahastovarat ovat tärkeässä asemassa, kun työpaikkojen luomista puhutaan. Kriisin vaikutukset työmarkkinoilla on todellakin ollut huomattava kovin suuri eri jäsenmaissa ja toimintaa tarvitaan. Työttömyys on kovasti noussut, ei vain viidessä maassa, vaan muissakin jäsenmaissa. Ja tämän lisäksi on muistettava se, että työttömyydellä on muutenkin suuri merkitys kriisistä riippumatta. Kaiken kaikkiaan työttömyysluvut ovat kasvamaan päin. Ja nyt tehty vaihtoehtoinen ehdotus komissiolta on askel eteenpäin ja näin ollen tervetullut ehdotus, koska siinä kuitenkin toimittaisiin siten, että viisi jäsenmaata pääsisivät eh, tuen piiriin ja nimenomaan ne maat, joiden eh, tulotaso on 10 prosentilla laskenut verrattuna vuoteen 2008 ja nämä voisivat hyödyntää kohesiorahastovaroja paremmin, mutta me toivoisimme vieläkin enemmän. Tehän tiedätte, mikä meidän kantamme asiaan on. Ja olemme nyt vähän kaksinaisella kannalla tämän asian suhteen, mutta kaikki askeleet eteenpäin ovat kuitenkin tärkeitä ja tästä me nyt lähtisimme liikkeelle. Kiitos. Kiitoksia. Schroeder ilmeisesti haluaa esittää kysymyksen, onko näin? Niin. Ernst, sopiiko teille, että teille esitetään tämä kysymys? Kyllä, eli voit esittää tämän kysymyksen, mutta ihan lyhyesti, kuten säännöissä on määritelty. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia. Kysymys on, miksi teidän ryhmänne ei ole esittänyt mitään tarkistuksia täysistuntoon, koska tällainen mahdollisuus oli jotta tämä alkuperäinen komission ehdotus voitaisiin muuttaa ja että 100 prosentin rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta voitaisiin ottaa uudelleen neuvoteltavaksi neuvostossa. Kiitoksia. Ja sitten Ernst, ihan lyhyt vastaus myöskin, olkaa hyvä. Ja Frau Schröder, ich schätze mal... Niin. Me ehkä katsoimme, että nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset ja siksi emme näin toimineet mutta kun tarkastelin komission ehdotusta kokonaisuudessaan, hätkähdin hieman, mutta sitten pitkien keskustelujen jälkeen ö, näkemykseni vähän muuttuivat. Olen tässä alun perin toivonut enemmän. Tietysti tarkistusehdotuksenkin olisi voinut tehdä, mutta me kuitenkin luovuimme asiasta, koska ajattelimme vähän realistisemmin tässä, mihin on mahdollista päästä. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ja ensimmäisenä Vannisteroi kaksi minuuttia. Ongewone tijden vragen om. Puheenjohtaja, kiitoksia tiedätte, että poikkeuksellisissa tilanteissa vaaditaan poikkeuksellisia reaktioita ja vastineita. Kriisi on koskenut eri maita ja on, on monia niitä maita, jotka pyysivät, että menettelytapoja yksinkertaistettaisiin, koska tässä on kysymys siitä, että säilytetään työpaikkoja ja luodaan uusia. Ja se on juuri tässä tavoitteena, kun nähtiin näitä julkaistuja lukuja kohesiopolitiikasta 1,4 miljoonaa lisätyöpaikkaa aikaisemmalla kaudella, joten rakennerahastosta on hyötyä, mutta niitä pitää voida toteuttaa nopeammin laajassa mittakaavassa, ei vain suurissa hankkeissa, vaan myös pieniin hankkeisiin tarvitaan. Ne pitää parantaa ympäristön suojelua, kaupunki- ja maaseutuympäristöä. Täällä on yksi asia, joka, jota on käsitelty ja josta parlamentti on ollut samaa mieltä. Kyse oli siitä, että poistetaan yhteisrahoitus. Tässä pitää sanoa, että tässä tartutaan yhteen perusperiaatteeseen järjestelmässä, nimittäin jäsenvaltioilla on hajautettua toimintaa, niiden pitää antaa oma panoksensa näihin hankkeisiin, jotka ovat yhteisiä hankkeita jäsenvaltioiden, EUn ja alueiden välillä. Ja sitten on muita kohtia, joista olimme samaa mieltä, nimittäin pidempiaikaiset maksut, joita annetaan ei kahden vaan kolmen vuoden ajan. Tämä on tärkeää, tämä on olemassa oleva toimintaa. Sitten yhteisrahoitus on myös mahdollista, tätä kautta voidaan mahdollistaa arvokkaita, hyödyllisiä hankkeita. Niiden pitää voida myös toteutua. Sitten 2007 jo tehtiin, minä esitin kysymyksen herra Haanille muuten, oliko hän sitä mieltä, että tämä hyvä esimerkki, eikö se voisi tässä innoittaa 2008 etsitin tämän kysymyksen. Tämä olisi hyvä asia, että kun voisi vastata tähän herra Haani lopuksi. Solidaarisuus kaikki. voimme olla solidaarisia. Jotkut eivät käytä Euroopan sosiaalirahastoa. Ne saavat 30-40. On 30-40 prosenttia rahoista tai käytettä. Miksei näitä rahoja nyt välitettäisi politiikkaan? Tämähän olisi mahdollisuus, eikä mikään meitä estä näin toimasta. Tämä olisi todellista solidaarisuutta, eikä näin kuitenkaan ole tehty. Siis mitä tässä on ehdotus on myönteistä, Istellekin sen totesi teiltämme tässä yhdeksän kuukautta. Toivottavasti jatkossa toimitaan nopeammin ja minä toivon, että voidaan säilyttää tasapaino komission, neuvoston ja parlamentin välillä ja kaikesta huolimatta voidaan edistää asioita vain kolmessa kuukaudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Behes, mutta hän ei ole paikalla, mutta Gallagher ainakin on. Ja teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Vuodesta 1973 lähtien 80 miljardia euroa on tullut omaan maahani rakenne- ja kohesiorahastoista, ja vuosien mittaan tämä on ollut hyvin merkittävä tekijä Irlannin talouskehityksessä. Euroopan sosiaalirahasto on erityisen tärkeä Irlannille työttömyyden torjunnassa, ja tämä koskee myöskin koko Eurooppaa. Ja kun liityimme EU-hun vuonna 1973, yli 7 miljardia on saatu Euroopan sosiaalirahastosta. Ja sillä on torjuttu nuorison ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja ihmisten resurssien ohjelmassa Iranin osalta vuosina 2007-2013 Euroopan unioni antaa 375 miljoonaa Irlannille Euroopan sosiaalirahastosta. Tämän koko ohjelman budjetti on 1,36 miljardia ja näitä varoja käytetään koulutukseen niille, jotka ovat työttöminä, ihmisille, joilla on vammoja – koulupudokkaille ja syrjäytyneille. Me elämme nyt globalisaation aikaa, jotta voimme vastata näihin haasteisiin, joita globalisaatio luo Irlannin työvoimalle. Euroopan sosiaalirahasto Irlannissa on myöskin tukenut elinikäistä oppimista, jota voidaan soveltaa globalisoituvien työmarkkinoiden vaatimuksiin. Ja nyt talous- ja rahoituskriisi on osoittanut, kuinka tärkeä ja arvokas tämä rahasto on, eli Euroopan sosiaalirahasto. Kiitoksia ja seuraavaksi Swinburne puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Pitkälti mietinnön tavoitteet ovat varsin hyvät. Se pyrkii auttamaan niitä jäsenmaita, joihin talouskriisi kovitin on kohdistunut. Ja pyritään myöskin helpottamaan jäsenmaiden pyrkimyksiä. Ja sitten nämä helpotukset kaikin tavoin helpottaisivat talouskriisistä eroon pääsyä. Jos 10 prosenttia enemmänkin ovat työttömyysluvut ja talous vasta nyt hiljainen elpyy, niin paljon on tehtävä kyllä. Tämä mietintö kuitenkin monen seik- monet seikat jättää ulkopuolelle. Jäsenmaiden ei tulisi enää osaa rahoittaa tätä, näitä hankkeita, niin tämä on varsin riskaapeli ehdotus. Jos jäsenmaiden eh, eh, ei tarvitse käyttää omia varoja, niin tämä saattaa olla houkutin väärinkäytöksille. Eli kuitenkin tilinpitovelvollisuus on asia, josta ei saisi luopua. Tärkeää on, ettei 2013 alkaen kuitenkaan enempää varoja laiteta näihin käyttötarkoituksiin Tietyt maat tarvitsevat erityistukitoimenpiteitä, mutta esimerkiksi Walesin alueella eh, BKT on varsin alhainen ja toivottavasti tätä aluetta ei unohdeta. Wales saattaisi uusien luokitusten mukaan jäädä ulkopuolelle, mutta toivottavasti näin ei kuitenkaan käy. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kovacev, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, haluaisin onnitella herra Kirilovia mietinnöstä. Minä todellakin tuen joka ikistä vaihetta, jotka takaavat ja helpottavat sen, että säännönmukaisella tavalla käytetään solidaarisuusvaroja EU:ssa. EUlla ei ole varaa eh, siihen, että sitä verrataan äh, tulivuoren, joka syöksee vulkaanista tuhkaa ihmisten pyrkimyksellä ja toiveille. Tällä tietenkin viittaan vaikeuteen, mitä tulee siihen, miten voidaan käyttää, ottaa vastaan näitä varoja näistä rahastoista. Siksi menettelytapojen yksinkertaistamista ei pitäisi ylistää vain tämänhetkisen kriisin yhteydessä. Tässä todellakin on kyseessä pitkän aikavälin projekti. Minä uskon, että mitä komissio tässä on ehdottanut ja mitä parlamentti on ehdottanut, tarkistuksessaan, niin mahdollista sen, että lopulliset hyvän saajat pärjää, pärjäävät paremmin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Haluaisin korostaa yhtä muutosesitystä, joka johtaisi pitempään aikaan, jonka aikana voidaan käyttää varoja, jotka on myönnetty 2007. Näin ne maat, joilla on erittäin alhainen vastaanottokyky, kuten Bulgaria, voivat käyttää raha, rahat. Muutoinhan ne olisivat menettäneet nämä varat. Ja meidän täytyy vedota kaikkiin jäsenvaltioihin, että ne käyttäisivät tätä toista mahdollisuutta hyväkseen. Minä uskon, että mietintö on oikean suuntainen, mitä tulee tulevaan kohesiopolitiikkaan. Mutta ilman, että helpotetaan hallinnollisia sääntöjä, niin siltikin tämä on askel oikeaan suuntaan, kun sinne pyritään tasapainoon maksimikoordinaation ja valvonnan välillä. Kun uudistetaan sääntöjä, sen pitäisi olla väline, jonka kautta varmistetaan suurempaa avoimuutta – mitä tulee veromaksajan varojen käyttöön. Ja näin myös osoitettaisiin, että jäsenvaltioiden pitäisi saada sellaisia tehtäviä, jotka ne pystyvät täytäntöön panemaan niin, että taloudellinen ja sosiaalinen ilmasto koko EU:ssa tulee tasapainoisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi myös. Kiitoksia. Ja sitten Tabaci, puolitoista minuuttia. gracias. <clears throat> Kiitoksia. Talouskriisin jälkeen Euroopan unionia on arvosteltu useaan otteeseen siitä, että se ei reagoinut oikealla tavalla kriisitilanteissa. Minä kuitenkin katson, että tämä mietintö osoittaa, että Euroopan unioni on pystynyt reagoimaan. Enkä ymmärrä kollegoita, jotka ovat huolissaan ja jotka sanovat, että tämän yksinkertaistamisen jälkeen prosessia ei enää valvota. En usko, että on näin. Mielestäni kohesiopolitiikkaan liittyy myöskin valvontamekanismi, joka on hyvin vankka. Eli ei ole syytä huoleen. Ja toivon, että ne, jotka ovat huolissaan, ovat kuitenkin solidaarisia tiettyjen maiden suhteen, esimerkiksi Unkarin suhteen. Näissä maissa ei ole täysin käytetty näitä varoja, mutta niitä kyllä käytetään oikealla tavalla. Me tarvitsemme kohesiopolitiikkaa ja olen iloinen siitä, että paikalla on kaksi komission jäsentä. Barroso ensimmäisessä asiakirjassaan ei maininnut yhteistä maatalouspolitiikkaa ja puhui hyvin vähän kohesiopolitiikasta – mutta kuitenkin kyseessä on yhteisön politiikan alat, jotka ovat erittäin tärkeitä ja välttämättömiä, jotta voimme lisätä kasvua, työpaikkojen luontia ja päästä uusiin tavoitteisiin, vuoden 2020 tavoitteisiin. Meidän pitää vahvistaa kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Matula kaksi minuuttia puhemies arvoisa komissaari hyvät kollegat kun ajatellaan kaikkia muutoksia yhteisön lainsäädännössä samoin kansallisella tasolla jotta voidaan tätä kautta taistella kriisin vaikutuksia vastaan niin sen vaikutus reaalitaloudelle ja työmarkkinoille edelleenkin näkyy huomattavassa määrin. Korkea työttömyys vaikuttaa erittäin vakavasti kansantalouksiin ja sen valtiotasolla ja rahoitus on aina varsin hankala, kun toteutetaan tehokkaalla tavalla kohesiopoliittisia ohjelmia, niin tämä on todella olennaisen tärkeä tapa toimia. Ja näin voidaan auttaa reaalitaloutta 347 miljardia euroa on käytössä 2008-2013 kaudella pitää auttaa kaikkein eniten kärsiviä tahoja, jotta voidaan nopeuttaa kassavirtoja ja niiden kulkua jäsenvaltoihin. Mielestäni yksi tärkeä muutos koskee, sitä, koskee mahdollisuutta rahoittaa tärkeä huomattavaa hanketta eri ohjelmien kautta, hanke, joka kattaa useampia eri alueita ja haluaisinkin onnitella esittelijä hänen työstään ja ponnistelusta. Mutta vaikkakin tämä on erittäin odotettu mietintö, sen käsittely on ollut tässä aika raskasta. Pitää löytää ratkaisuja. Tarvitaan paljon selkeämpiä prioriteetteja, jotta vältytään tila- tilanteilta, joissa myönteinen toiminta viivästyy. Byrokrati- byrokratian yksinkertaistaminen mahdollistaa vastaanottokykyä maissa, jotka kärsivät erityisesti talousongelmista, niin kuin oman maani Romania tulivuoren purkaus on aiheuttanut myllerrystä viiden päivän ajan planeetallamme ja tämä voi synnyttää uudenkin kriisin. Kuinka kauan tässä pitää odottaa vielä, että pystymme reagoimaan? On selvää, että meidän pitää paljon nopeammin pystyä, pystyä tekemään päätöksiä. Kiitoksia. Gracias, colega. Tiene ahora... Kiitoksia. Seuraavaksi Smolkova puolitoista minuuttia.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 Täällä on nyt tulkkausongelmia. Tämä tulee nyt alkuperäisellä kielellä kaikille, jotka kuuntelevat englannin kanavaa. Voisitteko nyt aloittaa tämän puheenvuoron alusta? Siis voitteko aloittaa tämän puheenvuoron alusta? Me emme kuulleet tulkkausta. Eli katsotaan, ovatko teknikot nyt pystyneet löytämään tämän ongelman na úvod tiež chcem No niin. Ensinnä haluaisin kiittää esittelijää Kirilovia. On varsin hyvä, että nyt reagoidaan talouskriisiin ja näin on päätetty yksinkertaistaa aluekehitys menettelyjä ja yksinkertaistaa myöskin sääntöjä siitä, kuinka hyödyntää rakennerahastovaroja. Myöskin määräaikoja on ajateltu jatkaa vuoden 2017 osalta näin käyttöaika pitenee. Slovakiassa sanotaan, että se, joka antaa nopeasti, antaa kaksinkertaisen määrän. Eli jäsenmaat, joihin talouskriisi kohdistui erityisesti, todellakin toivovat paljon tältä asetukselta. Viime vuoden heinäkuussahan komissio teki alkuperäisen ehdotuksen ja nyt sitten toukokuussa ollaan päätös saamassa valmiiksi. Tässä on kulunut aikaa lainsäädännöllisen aloitteen kanssa yhdeksän kuukautta. Ehkä nyt kannattaisi miettiä, miten yksinkertaistaa ja lyhentää lainsäädäntömenettelyjä tietyissä tapauksissa, kun ajatellaan kriisiä, työttömyyttä, köyhyyttä, kuilun syvenemistä alueiden välillä. Nämä ovat kaikki asioista, jotka vaativat nopeampaa ja dynaamisempaa lähestymistapaa. Työttömille on hankala mennä sanomaan, että meiltä kestää kolme melkeinpä vuosi saada läpi uusi laki, josta olisi kaikille työttömille hyötyä. Kiitos. On. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja tällä erää on Gryni, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Tänään olemme yksimielisiä, olemme tyytyväisiä näistä rakennerahastojen yksinkertaistamistoimista, joita esittelijä Kirilov on ehdottanut kuitenkin työryhmän puheenjohtajana ESRstä. Olen pahoittanut mielesi, kuinka pitkä aika tähän tarkistustoimintaan on mennyt. Alkuperäinen komission ehdotus on peräisin 2009 kesäkuulta Vaikkakin tämän tarkistuksen oli, tarkoituksena oli auttaa jäsenvaltioita taistelemaan sosiaalista ja kriisiä vastaan, niin puoli vuotta meni kuitenkin neuvostolta tähän asiaan. Sitä ei voida mitenkään hyväksyä. Tietysti lainsäädäntöä on tässä matkan varrella muutettu, saatu aikaan yhdenvertaisuutta parlamentin ja neuvoston välillä, mutta nyt me edustamme täällä EUta ja me emme voi perustella tätä viivästystä kansalaisille lyhyesti tässä kuitenkin kiittäisin parlamenttia vastuullisuudesta, jota se on osoittanut. Se on sopeutunut pitkälti neuvoston kantaan, jotta ei vielä pitkitettäisi tätä menettelytapaa, mutta minä toistan vielä pettymykseni. Me tarvitsemme EUta, joka osaa tehdä nopeita päätöksiä, jotka vaikuttavat todellakin konkreettisesti. Tällä hetkellä ajatellaan hiukan tulevaisuutta. Yksinkertaistamistoimet, joita nyt on ehdotettu, jotta voidaan, voidaan taistella talouskriisiä vastaan, ovat myönteisiä. Mutta haluaisin lisätä, että olisi ollut vieläkin kunnianhimoisempaa toimintaa, jos menettelytavat, jotka liittyvät ohjelmakauteen, joka 2007-2013 eivät olisi olleet niin raskaita ja monimutkaisia. Kun neuvoteltiin lainsäädäntöpuitteista, monivuotisista puitteista, vuoteen 2020 saakka. Kehottaisin, että parlamentti osoittaisi rohkeutta ehdotuksissaan, jolla puolustetaan yksinkertaistamista, mitä tulee hallinnointiin ja toteuttamiseen kohesiorahaston toiminnassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Täällä on neljä nimeä listalla. Jokainen saa yhden minuutin ja minuutin päästä mikrofoni katkaistaan. Ensimmäisenä Silvestris. Voin omalta osaltani yhtyä kiitoksen sanoihin, jotka Kirilloville esitettiin. On valiteltavaa, että ei hän nyt ole täällä paikalla. Jos halutaan yksinkertaistaa Euroopan sosiaalirahastomenettelyä, se on hyvä asia. On muistettava, että näitä rahastoja hyödynnetään myös eh, kriisiä edeltävässä tilanteessa. On tärkeää, että varat hyödynnetään täysmääräisesti. Mutta tässä nyt yksi alivi jäisi pois, ja keneltä se jäisi pois niiltä alueilta, eh, jotka hyödyntävät esimerkiksi kohesiorahastovaroja. Ainahan ne eivät pysty eh, kaikkia varoja hyödyntämään, mutta tällöin ne syyttävät monesti unionin byrokratiaa tästä asiasta. Ja tämä alibi nyt sitten jäisi pois. Kiitoksia kollega. Ja sitten seuraavaksi Enzio. Mulțumesc, domnule președinte. Efectele crizei economice sunt... Kiitoksia. Talouskriisin vaikutukset ovat tuntuneet jo vuodesta 2008 ja suurimmat ongelmat liittyvät työttömyyteen ja köyhyyteen ja elintason laskuun. Euroopan politiikassa on jatkuvasti ponnisteltu, jotta voidaan parantaa välineitä, joilla torjutaan näitä vaikutuksia ja joilla parannetaan talouskehitystä Euroopan unionissa. Kilirovin mietintö on hyvä askel eteenpäin tässä kysymyksessä, kun ajatellaan yksinkertaistamista sen suhteen, miten jäsenvaltiot voivat käyttää näitä varoja. Haluaisin tukea Kirilovia hän on ehdottanut uusia summia näille suurhankkeille ja hän on myöskin miettinyt erilaisia ehtoja, joilla voidaan paremmin hallinnoida näitä varoja. Kyseessä ovat muutokset, jotka menevät samaan suuntaan kuin 2020 strategia ja myöskin näin voimme suojella ympäristöä. Seuraavaksi Jevska. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie Puhemies, arvoisa hyvät naiset ja herrat. Aikaisemmin täällä on puhuttu kohesiopolitiikan hyödyistä, enkä halua nyt näitä asioita toistaa. Haluan kuitenkin korostaa, että Puola ja oma alueeni ovat myös hyötyneet tästä politiikasta ja näistä rahastoista. Olen tyytyväinen että jatkuvasti pyritään parempaan varojen vastaanottokykyyn kohesiopolitiikassa, jotta varmistetaan se, että vastaanottokyky on todellakin parempaa ja näin pitää, meidän pitää jatkuvasti yksinkertaistaa säädöksiä ja tehdä niistä joustavampia. Tämän takia olen sitä mieltä, että tämä asetus on uusi askel kohti tätä tavoitetta ja siksi olenkin tyytyväinen. Haluaisin myös sanoa, että meidän pitää jatkuvasti tehdä työtä, jatkuvasti pitää taistella liiallista byrokratiaa vastaan varmistaa. Kiitoksia kollega. Sitten seuraavaksi Karas. Herr Komission jäsen, hyvä puhemies. Kohesiopolitiikka on tärkeä poliittinen väline, joka tarjoaa mahdollisuuden eh, taistella kriisiä vastaan – parantaa kysyntää ja näin johtaa kilpailukyvyn parantamiseen. Meidän on tehtävä selväksi se, että kohesiopolitiikka, varsinkin ennakkomaksut ja nopeutetut täytäntöönpanot vuonna 2009 olisivat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan ostovoiman parantamista ja että estettäisiin se, että yksityinen kulutus kokonaan tyrehtyisi. Eli tällä on suuri merkitys myöskin, kun ajatellaan 2020 strategiaa, mutta en oikein ymmärrä, miksi oli Ren komissiosta sanktiomekanismissaan, eh, kun ei ole pidetty kiinni eh, sisämarkkinamääräyksistä. Tämä asia haluttiin yhdistää eh, alue. Kiitoksia kollega, teiltä loppui puheaika. Seuraavaksi Sanchez Smith. monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Kilvin mietinnöstään sitten muutaman viikon kuluttua se on hyvä, koska tämä on kiireellinen asia. On kestänyt jo vuoden, kun kansalaiset odottavat kohesiopolitiikkaa ja konkreettisia toimia nyt kriisin aikana. Kansalliset ja paikalliset toimijat haluavat enemmän joustavuutta ja reaktiivisuutta varojen käytön suhteen, ja nyt parlamentti miettii uusia toimia, joilla voidaan toimia avoimemmin varojen, kohesiovarojen käytön suhteen, ja nyt on entistä tärkeämpää yksinkertaistaa näitä vaatimuksia. Kirilovin mietintö on ensimmäinen etappi tätä yksinkertaistamista kohti, ja sen jälkeen pitää toteuttaa muita, koska uskottavuus ja näkyvyys EUn toimissa on nyt vaakalaudalla. Mietintö osoittaa myöskin, että Eurooppa on solidaarinen, koska jos meidän, meidän täytyy tukea niitä jäseniä, jotka tukea tarvitsevat. Ja näissä eh, aloissa tämä kirjallinen mietintö on kuin henkäys uutta ilmaa. Toivottavasti tämä on vasta ensimmäinen etappi. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Haan. Hän voi vastata siihen, mitä kollegat ovat sanoneet puheenvuoroissaan. Kiitos puhemies. Kiitokset tästä ähm, vilkkaasta keskustelusta. Esitän kiitokset siksi, että tiedän, kuinka suuren tuen kohesiopolitiikka täältäkin taakseen saa ja alueet ja alueella asuvat ihmiset, alueellamme asuvat ihmiset, heitä voimme näiden toimenpiteiden myötä auttaa. Tässä viitattiin yhteen ähm, sananparteenkin, eli se, joka auttaa nopeasti, auttaa kaksin verroin. Uskoisin, että äh, kaikkia ongelmia, joita on liittynyt tähän aloitteeseen, äh, no, uskoisin, että kuitenkin näin vähin askelin päästään eteenpäin. Ja sitten, Rosaretta, äh, e, eivät tästä varmaankaan valvontamme mekanismit kärsi. Kyllä yhtenäisesti voidaan näitä hankkeita edelleenkin tarkastella. Valvontavälineet ovat olemassa kansallisella ja alueellisella tasolla. Tältä pohjalta, jaetun pohjalta halutaan liikkeelle lähteä. Ja myöskin valtion tuet ja julkiset varat halutaan tässä huomioida, kun määritellään esimerkiksi määräaikoja. Mitä tulee jatko aikaan. Loppumaksun osalta tässä meidän tulee olla riittävän tiukkoja kuitenkin, kun asiaa tarkastelemme, jotta emme päädy liian väljään järjestelmään että syntyisi vaikutelma, että voi ottaa taas vähän rennommin. Kyllä alueiden tulee edelleenkin ponnistella varojen täysimääräisen hyödyntämisen eteen. Ja tässä todettiin, että jos budjetti on riittävän suuri, niin ei ole todennäköistä, että näitä varoja väärinkäytettäisiin. Ja kun nyt ajatellaan, miten hankalia aikoja elämme, niin en tiedä, onko mahdollista ajatella sanktioita tässä yhteydessä. Joka tapauksessa haluan esittää teille kiitokseni ja kiitokset myöskin valiokunnan jäsenille. Olette olleet varsin aktiivisena tätä asiaa työstämässä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten keskustelun päätteeksi vielä esittelijä Kaadenbach. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä kaikista näistä ylistävistä sanoista ja välitän edelleen Kiriloville ja haluan vielä korostaa kahta kohtaa. Meillä on vain eurooppalaisia verovaroja käytössämme ja siksi tehtävämme on toimia mahdollisimman avoimesti, mitä tulee varojen käyttöönottoon. Ja me pyrimme nyt varojen käyttöönoton yksinkertaistamiseen. Ja pyytäisin, että kollegani Schröter ei nyt ottaisi esiin erityisiä jäsenvaltioita, Tämä nyt kuului hiukan tämänpäiväisessä keskustelussa. Ja lähden tietysti siitä, että kaikki jäsenvaltiot, kaikki toimielimet haluavat toimia avoimesti ja oikealla tavalla näiden varojen suhteen. Ja Swinburne haluaisin todeta, että me emme nyt mitenkään anna almoja köyhille alueille, vaan edistämme alueita, jotta siellä voidaan vahvistaa ostovoimaa ja lisätä työpaikkoja. Ja tämä vaikuttaa siihen, että Eurooppa kokonaisuudessaan voi jälleen tuottaa, voi jälleen ostaa. Me vahvistamme sisämarkkinoita, eli kyse ei ole ainoastaan solidaarisuudesta, vaan kaikki, jotka ymmärtävät kansantaloutta ja yritystaloutta, tähän liittyy pelkästään sosiaalisia näkökulmia, vaan myöskin yrityspoliittisia syitä. Ja myöskin kriisin aikana meidän pitää todellakin toimia tehokkaasti ja nopeasti, jotta Euroopan talous saadaan vauhtiin jälleen kaikilla Euroopan alueilla. Kiitoksia, Kadenbach. Päätämme tämän keskustelun tähän ja äänestys toimitetaan niin kuin kaikki muutkin aiheet, joista keskustellaan tällä viikolla, hyväksytään siis